Uh, Hyvää huomenta kaikille. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän korkean tason parlamentaariseen konferenssiin kehitys- ja maahanmuuttopolitiikan johdonmukaisuudesta. Tämä on yhteisaloite OECDn, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin välillä. Haluaisin todeta, että täällä keskuudessamme on myös jäseniä, Euroopan unionin ja AKT-maiden yhteisparlamentaarisesta komiteasta ja toivottaisin lämpimästi tervetulleeksi kaikki AKT-kollegamme. Tämänpäiväinen aiheemme, joka meitä yhdistää, on erityisen tärkeä näinä päivinä. Kaikki tietävät sen, kaikki tietävät millaisia maahanmuuttovirtoja viime vuosikymmeninä on nähty. Tämä vuosisata tulee olemaan liikkuvien ihmisten vuosisata. YK arvioi, että maahanmuuttajat äh, kattavat noin kolme prosenttia maapallon väestöstä, eli noin 200 miljoonaa ihmistä. Eli maahanmuuttajat muodostavat maailman kolmanneksi suurimman maan. Maahanmuuttajien osuus teollisuusmaissa on lähestulkoon kaksinkertaistunut viimeisten 30 vuoden aikana. Joissakin maissa tämä, heidän osuutensa edustaa noin 90 prosenttia. Leirassa, omassa kaupungissani Espanjassa, maahanmuuttajat edustavat lähestulkoon 20 prosenttia väestöstä. Inhimillinen liikkuvuus on osa maailmanmenoa tänä päivänä ja tämän vuoksi maahanmuuttoon liittyvä päätöksenteko ja maahanmuuttopolitiikka Euroopan unionissa ja OECD-jäsenvaltioissa, sillä tulee olemaan yhä suurempi vaikutus kaikkien sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen. Kaikki tietävät tämän. Ja tämän vuoksi tässä konferenssissa halutaan lisätä parlamentaarikkojen tietoisuutta tarpeesta saada suurempaa johdonmukaisuutta kehitys- ja maahanmuuttopolitiikan välillä. Ja tämä erityisen tärkeää on se, että tänään me emme ole täällä pelkästään, meillä ei ole pelkästään parlamentaarikkoja EU-maista, vaan myös OECD-maista ja AKT-maista. Ja näin voimme lähestyä tätä kysymystä monelta puolelta. Me keskustelemme ja pohdimme kahta hyvin tärkeää aihealuetta. Tämä on jaettu kahden paneelin kesken iltapäivän keskusteluihin. Yksi käsittelee maahanmuuttoa ja kehitystä ja toinen maahanmuuttoa ja työmarkkinoita tai sitä, millä tavalla voidaan sovittaa yhteen työmarkkinoiden tarpeet ja hallinnoida maahanmuuttoa niin, että tässä kaikki muut kaikki tahot voittavat Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi tähän konferenssiin herra Hans-Gerd Pöttering, Euroopan parlamentin puhemies ja hyvä ystäväni. Rouva Margaret Wallström, Euroopan komission varapuheenjohtaja ja myös hyvä ystäväni. Rouva Wallström vastaa institutionaalisista suhteista ja viestinnästä ja herra Mario Amano on OECDn apulaispääsihteeri ja hän tulee virallisesti avaamaan tämän konferenssin sen jälkeen, kun olen muutaman ilmoituksen teille kertonut. Komission jäsen Louis Michel, jonka piti olla äh, täällä pitämässä alkupuheenvuoroa, valitettavasti ei voi tulla paikalle, koska hän kärsii flunssasta. Jopa komission jäsenet silloin tällöin sairastuvat ja toivottavasti hän paranee pian. Tämän vuoksi meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja herra Michelin sijaan. Mutta ennen kuin annan avauspuheenvuoroja varten puheenvuorot, sallikaa minun esittää muutama käytännön huomio. Ensinnäkin tulkkaus, erittäin tärkeä kysymys täällä parlamentissa. Meillä on tulkkaus 20 Euroopan unionin kielellä. Valitettavasti meillä ei ole tulkasta latviaksi, iiriksi eikä maltan kielellä, mutta varmasti 20 kieltä riittää niin, että kaikki ymmärtävät kaikkia. Seuraavaksi jokaisen keskusteluaiheen alussa vahtimestarit jakavat kaikille jäsenille rekisteröintikaavakkeen, jota heidän pitäisi käyttää, jos haluavat käyttää puheenvuoron. Puheenvuoro annetaan vain rekisteri lomakkeen pohjalta aika rajojen puitteissa. Kaksi minuuttia per puheenvuoro pitäisi myös olla riittävästi. Me keskeytämme istuntomme kello 12.30-14 ja lounastauon aikana OECD, Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti isännöivät seisovan pöydän lounaan, joka on avoin kaikille osallistujille ja tämä lounas järjestetään tämän salin ulkopuolella. Kaikki keskustelut videoidaan ja niitä voi katsoa Euroopan parlamentin nettisivuille ja Euroopan live webstreamissa kaikilla EU-kielillä, joten muistakaa, että kaikki rekisteröidään ja ikuistetaan. Nyt antaisin puheenvuoron avauspuheenvuoroja varten ja minulla on ilo ja kunnia antaa puheenvuoro ensin puhemies Hansker Pötteringille. Kiitoksia. On todellakin suuri ilo voida olla tällaisessa tapaamisessa, jossa Josep Borrell johtaa puhetta, koska olin tottunut tähän silloin, kun Borrell oli parlamentin puhemies ja minä olin taas poliittisen ryhmäni puheenjohtaja, EPP, ED-ryhmän puheenjohtaja. On kiva palata vanhoihin aikoihin, Josef. Olen todellakin iloinen ollut vedessäni olla täällä ja nyt jatkankin omalla äidinkielelläni, joka on saksa. Rouva komissaari, parahin Margot Wallström, varapääsihteeri, OECD varapääsihteeri, joka vastaa taloudellisesta yhteistyöstä ja kehityksestä, siis OECD, Mario Amano. Hyvät kollegat, kansallisista parlamenteista, Euroopan parlamentista, yläisyydet, hyvät naiset ja herrat, arvoisat vieraat. On suuri ilo saada toivottaa teille kaikki tervetulleeksi tähän parlamentaariseen konferenssiin täällä Euroopan parlamentin tiloissa. Tämän päivän konferenssi tähtää siihen, että saataisiin yhteistä politiikkaa luotua äh, kehityksen ja maahanmuuton asioissa. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, miten suuri taloudellinen ja sosiaalinen merkitys maahanmuutolla ja siihen liittyvällä politiikalla on tulevaisuudessa teollisuusmaissa, kuten myös kehitysmaissa. Tämän tietoisuuden luominen ja sen vahvistaminen on tämän päivän tehtävä. Olenkin iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi kansallisten parlamenttien edustajia, joita on kovin lukuisasti paikalla Euroopan parlamentin puhemiehenä haluan painottaa kiinteän yhteistyön merkitystä, jota harjoitetaan Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä maailmanlaajuisesti kysymyksissä, jotka ovat globaaleja. Ja Euroopan parlamentti tekee parhaansa, jotta yhteistyö myös kansallisten parlamenttien kanssa Euroopan unionin aluetasolla, niin kuin Borrell aikaisemmassa ominaisuudessaan äh, parlamentin puhuminen teki. Minä yritän jatkaa tätä perintöä ja juuri muutama päivä sitten olin Suomessa, jossa tapasin eduskunnan kollegoita ja jossa olen pystynyt syventämään tätäkin yhteistyötä. Parlamentaarikot, me parlamentaarikkoina kannamme erityisen vastuun meidän maidemme ihmisistä, kuten myös luottamuksen ja rakentavan yhteistyön luomiseksi ja ö, rauhanomaisen tulevaisuuden luomiseksi. Meidän vastuullamme on yhteisesti toimia ja myötävaikuttaa siihen, että saadaan luotua synergiaa maahanmuuton ja kehityksen välillä, kuten että saadaan että meillä on ratkaiseva rooli myös siinä, että pystytään vastaamaan niihin haasteisiin, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja kehitykseen parlamentaarikot voivat vaikuttaa hallitukseen ja siitä voi olla hyötyä, jotta sitten poliittisten toimenpiteiden vaikutukset Euroopan unionissa ja OECDn tasolla saataisiin sellaisen, saataisiin analysoitua kehitystä ja maahanmuuttajia, että sillä tavalla voidaan varmistaa myös se, että tämä, että tämä ollaan johdonmukaisia ja että hallitukset myös vastaavat huutoonsa. Hyvät naiset ja herrat, tämä on hyvin tärkeä asia, että hallitukset vastaavat huutoonsa, koska on on tehty paljon päätöksiä kansainvälisissä konferenssissa, mutta usein puuttuu sitten päätösten toteuttaminen. Ja meidän täytyy muistuttaa hallituksia siitä, mitä ne ovat luvanneet, mihin ne ovat sitoutuneet. Parlamentaarikot voivat myös saamaan äh, muotoiltua kansallisia näkökohtia ja myös äh, pystyvät myös esiintymään kansainvälisillä foorumeilla ja puhumaan yhdellä äänellä. Parlamentaarikot voivat vahvistaa tietoisuutta ja vaikuttaa äänestäjäkuntaansa. Siksi onkin tärkeää, että he saavat analysoitua faktoja ja kokemuksia ja pystyvät analysoimaan myös maahanmuuttopolitiikan vaikutuksia omaan kehitykseensä ja niihin maihin, joista maahanmuuttajat tulevat. Joista maahanmuuttajat tulevat. Hyvät naiset ja herrat, mehän kaikki tiedämme, että maahanmuutto on yksi merkittävimpiä globaaleja yhteiskuntapoliittisia haasteita tänä aikana, jos Borrella jo viittasikin tähän. Ihmiset kaikissa maailman kolkissa ovat muistakin syistä liikkeellä kansanvallan taloudellisen eriarvoisuuden ja köyhyyden takia ja etnisten, uskonnollisten ja heimo fundamentalismin syystä ja tästä johtuvista konflikteista ja sodista ja siksi maahanmuutto onkin hallitseva poliittinen teema yhteiskunnan agendalla. Ja epäilemättä jokainen poliittinen lähestymistapa, jolla pystymme strukturoimaan ja ohjaamaan maahanmuuttoa, se oleellisesti liittyy myös kehityspolitiikkaan. Maahanmuutolla on vaikutusta kehitykseen ja kehitys vaikuttaa maahanmuuttoon tiedämme maahanmuuton syyt ja perusteet, tänäkin päivänä pystymme myös myönteisellä tavalla vaikuttamaan maahanmuuttoon ja miten se vaikuttaa kehitykseen. Ohjaamisella voidaan maahanmuutto saada köyhyyden jarruksi ja se pystyy myös edistämään näiden lähtömaiden omaa kehitystä. Nämä maat ovat voineet, ovat, voivat hyötyä oman jännityksensä lievenemisestä. Ne hyötyvät myös maahanmuuttajien rahan lähetyksistä ja tällä tavalla saadaan luotua uutta kykyä ja tietoa omassa maassaan. Tämän lisäksi äh, nämä diasporajärjestöt pystyvät myötävaikuttamaan kauppasuhteisiin äh, yhteiskunnallisella tasolla äh, lähtömaiden ja määrämaiden välillä. Kuitenkin jos ohjaus on huono, niin silloin maahanmuutto myös vaikuttaa haitallisesti kehitysmaihin, kun esimerkiksi nämä eivät ole väliaikaista tiedon välittämistä, jolloin ei pystytä hyötymään tiedosta. Yksi ilmeisimpiä kielteisiä seurauksia maahanmuutosta on pois, tiedon poismuutto ja ky- kapasiteetin poismuutto, aivovuoto. Tällä hetkellä yli 55 prosenttia, täytyy sanoa, silloin kun minä näin tämän luvun, niin valmistautuessani tähän kokoukseen, se on kauhistutti minua tämä, tämä luku. Siis yli 55 prosenttia nigerialaisista työskentelee ja 59 salbialaisista ja 40 prosenttia Beninistä ja Zimbabwesta ja Kamerunista, Lesotosta, Namibiasta ja Tansaniasta ja Etelä-Afrikasta työskentelee pätevinä ammattilaisina omien maidensa ulkopuolella Karbian alueen maista yli 70 prosenttia kans, pätevästä, pätevästä työvoimasta työskentelee maansa ulkopuolella. Ja poismuutto on erityisen merkittävää terveydenhuollossa. 60 prosenttia kaikkeista Gaanassa koulutetusta lääkäreistä työskentelee Kanadassa, Iso-Britanniassa ja USAssa. Ja alle 10 prosenttia kaikista kotimaassaan koulutetuista sambialaisista lääkäreistä harjoittavat lääkärin ammattia tänä päivänä kotimaassaan. YK on arvioiden mukaan Afrikka tulee tulevana aikana menettämään miljoonia ammattilaisia terveydenhuollosta. Ja tämä haaste kun tieto virtaa pois, se vaikuttaa katastrofaalisesti talouteen ja sosiaaliseen kehitykseen näissä maissa. Ja se rasittaa aivan erityisesti kehitysmaiden kykyä selviytyä vuosituhannen tehtävistä koulutuksen, koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmässä. Hyvät naiset ja herrat, meidän suuret haasteemme perustuvat näinkin, näin ollen siihen, että varmistamme sen, että maahanmuutto myötä vaikuttaa Euroopan unionin jäsenmaiden, OECD-jäsenmaiden kehitystä, kuten myös kehitysmaiden omaa kehitystä teollisuusmaiden tarve saada työntekijöitä, se täytyy yhdistää köyhyyden vastustamiseen kehitysmaissa. Meidän täytyy löytää tapoja, miten tämä kaksinkertainen haaste pystytään selvittämään. Tämä edellyttää Euroopan unionin valtioiden ja OECD-maiden omien maahanmuutto- ja kehityspoliittisten tavoitteiden parempaa koordinointia. Tässä hengessä Euroopan unioni on omassa eurooppalaisessa konsensuksessaan kehityspolitiikasta joulukuulta 2005 määritellyt sitoumuksensa harjoittaa johdonmukaista politiikkaa, joka eh, eh, ajaa myös kehityksen etua. Me tulemme toimimaan sen puolesta, että Euroopan tavoitteet kehitysyhteistyöstä näkyvät kaikissa politiikan alo- äh, kaikilla politiikan aloilla ja että tämä eurooppalainen politiikka myös edistää kehitystavoitteita. Maahanmuutto onkin tässä yksi 12 politiikan sektorista, joilla politiikan johdonmukaisuus on myös kehityspolitiikan etujen mukaisessa. Politiikan koherenssi kehityksen, kehityksen osalta edellyttää, että kansallinen kehitys ja maahanmuuttopolitiikka koordinoidaan ja että yhteistyö lähtö- ja vastaanottomaissa edistyy, että kansalliset maahanmuuttopolitiikat ja ohjelmat synnytetään ja että kansainväliset kehitysstrategia ja kansainvälinen kehitysstandardi ja tavoitteet ovat sellaisia, että ne vastaavat YK on vuosituhannen tavoitteita. Ja lopulta, lopuksi hyvät naiset ja herrat, siksi tämä johdonmukaisuus, sen täytyy näkyä kaikilla tasoilla ja se täytyy sisällyttää kaikki sidos, sidosryhmät. Ja lopuksi haluan vielä painottaa sitä, että maahanmuutto on yhteinen haaste, mutta se on myös samalla suuri yhteinen mahdollisuus meille kaikille kehitysmaissa, kuten myös Euroopan unionin jäsenmaissa ja OECDn jäsenmaissa. Tietenkin yhteinen ratkaisu on se, mikä löytyy yhteistyöllä. Ja äh, näin ollen dialogi äh, lähtö- ja vastaanottomaiden välillä politiikan johdonmukaisuudesta, sen täytyy vastata kehityksen ja maahanmuuton etuja. Äh, tämän päivän korkean tason parlamentaarinen konferenssi, jo, jos, jo, jonka takia me olemme kokoontuneet tänne Euroopan parlamenttiin, se on uusi askel tässä dialogissa kehityksestä ja maahanmuutosta teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välillä. Toivonkin puheenjohtaja Parahin Josep Borrell, että tämä konferenssi auttaa meitä saamaan parempaa yhteisymmärrystä ja ymmärrystä ja parempaa tietoisuutta niistä asiayhteyksistä, jotka vallitsevat kehityksen ja maahanmuuton välillä. Minä toivotan teille kaikille, hyvät kollegat, kansallisista parlamenteista tai Euroopan parlamentista, kaikille vieraille, kaikille, jotka ovat kiinnostuneet tästä asiasta. Minä toivotan teille kaikille onnistunutta konferenssia ja tuloksellista keskustelua. Ja haluan kiittää teitä mukanaolosta ja kiittää myös kaikkia alullepanijoita hyvästä valmistelusta. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Thank you, eh, Kiitokset hyvä puhemies Pötterin, kiitokset äh, hyvä Hans Gert. Ja nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro komission varapuheenjohtajalle Wallströmille. Thank you very much, uh, Chairman Kiitoksia puheenjohtaja Borrell, puhemies Pöttering, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ainutlaatuinen tilaisuus osoittaa puheeni näin arvovaltaiselle konferenssille, jossa on niin paljon osallistujia eri puolilta maailmaa. Kollegani komission jäsen Louis Michel pahoittelee kovasti, että hän ei voi tänään olla paikalla. Hän pyysi minua äh, sijaisekseen ja hän toivoo totta kai menestystä tälle konferenssille. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Yhteistyö ja koordinaatio ovat luonnollisia elementtejä silloin, kun tehdään tiimityötä. Ja tämä pitää erityisesti paikkaansa, kun laaditaan politiikkaa. Täytyy varmistaa, että politiikan sektori ei vaikuta kielteisesti toiseen politiikan alaan. Kyseessä on hyvin herkkä tasapainon löytäminen, kun yritetään tasapainottamaan eri intressejä ja pääsemään hyvään lopputulokseen. Euroopan unioni nimenomaan pyrkii tähän johdonmukaisuuteen politiikan kehittämisessä ja ymmärrän, että tässä taas on yksi lyhenne PCD, joka pitäisi nyt painaa mieleen. EU-sahan niin rakastetaan näitä lyhenteitä. Meillä on eurooppalaista politiikkaa, politiikan aloja, esimerkiksi maatalous, ympäristö, kalatalous, tutkimus ja totta kai maahanmuutto. Nämä kaikki täydentävät politiikkaamme suhteessa köyhimpiin maihin. Ne luovat synergiaa kehityspolitiikan tueksi. Maahanmuuttopolitiikka, joka on tämän päivän aiheenamme, on totta kai äärettömän tärkeä. Se käsittelee suhteitamme kehitysmaihin kriisin aikoina, niin kuin nyt elämme rahoitus- ja talouskriisiä, pyri, tapanamme on kääntää katseemme sisäänpäin. Tällaisina hetkinä pitäisi säilyttää kuitenkin globaali avoin katsantokanta. Maahanmuutto on globaali ilmiö ja se on sitä jatkossakin ja täytyy tutkia mitä mahdollisuuksia se voi tarjota meille eh, kulttuurisesti, sosiaalisesti, eh, taloudellisesti tässä hiljan näin järkyttäviä lukuja. 5 prosenttia, vain 5 prosenttia maailmanlaajuisesta elvytyspelastuspaketeista pankkisektorilla riittäisi, että voitaisiin maksaa äh, vuosituhannen tavoitteiden täytäntöönpano. Eli joskus kyllä raha löytyy. Maahanmuutto on sellainen politiikan ala, joka tarjoaa meille myönteisiä kannusteita siitä, miten kehitysmaiden köyhyyttä voidaan vähentää. Silloin kun maahanmuuttoa hallinnoidaan hyvin, niin molemmat maat lähtö- ja kohdemaat voivat hyötyä tästä. Maastamuutto voi vähentää resurssien katoa sellaisissa maissa, joissa niitä kovasti tarvitaan, erityisesti kun ajatellaan päteviä työntekijöitä, ja se voi myös vähentää paineita työmarkkinoilla paikallisesti maahanmuuttajien paluu juurilleen voi myös olla myönteinen tekijä. Joka vuosi säästyy valtavia summia, kun ajatellaan niitä rahalähetyksiä, joita maahanmuuttajat lähettävät kotipaikkoihinsa. Suuri osa näistä varoista käytetään sitten investointeihin. Euroopan unioni pyrkii vähentämään rahan lähetysten kustannuksia niin, että ne ovat turvallisempia ja halvempia, nopeampia. Tässä käytetään afrikkalaisia välittäjiä tukena. Myöskin Afrikan unionin johtajat ovat tukemassa tätä ja Maailmanpankin johtajat luovat asiantuntijakeskuksia Afrikan alueelle tämän järjestelmän tueksi Nämä rahavirrat yleensä hyödyttävät alkuperämaissa asuvia perheitä ja sukuja. Yhä enemmän naiset ovat mukana maahanmuutossa, hekin muuttavat ja he yleensä lähettävät rahaa enemmän ja pitemmällä aikavälillä. Tällaisetkin erityispiirteet pitäisi politiikassa ottaa huomioon. Rahasiirtojen tärkeys totta kai on hyvin tärkeä, vaikkakin ne ovat yksityisiä luonteeltaan. Täytyy muistaa, että kun nämä ihmiset elävät diasporassa, he vaikuttavat kuitenkin alkuperämaansa kehitykseen. He verkostoituvat, he vaikuttavat investointeihin, erilaisiin kehityshankkeisiin. He todellakin toivo, toimivat äh, kehityksen äh, edistäjinä. UNDPn aloite hiljan käynnistettiin niin, että voidaan nimenomaan tätä kautta edes edistää alkuperämaiden kehitystä. Käydään myöskin järjestelmällistä, systemaattista keskustelua diasporassa elävien ihmisten kanssa. Siellä on pidetty tärkeänä sitä, että talouden alat voivat näin kehittyä, kun saadaan pätevää työvoimaa. Tätä täytyy korostaa näin kriisin aikoinakin aivan erityisesti. Taloussektori, julkinen terveydenhuolto, rakennus, palvelut, ne kaikki voivat hyötyä positiivisista tekijöistä, joita maahanmuutto tuo mukanaan. Jos otetaan huomioon nämä monet tekijät silloin, kun määritellään politiikkaa maahanmuuton alalla, se vaatii sitä, että politiikan teossa Usein rajoitutaan vain sisä- ja oikeusministereihin. Nyt kuitenkin ulkoministerit, kehitys, yhteistyö, sosiaaliministerienkin täytyy saada oma sanansa kuuluviin, kun tätä politiikan alaa kehitetään ja muotoillaan. Nythän meillä on oikeastaan ensimmäinen monen äh, toimijan välinen konferenssi. Me kaikki, komissio, parlamentit, äh, OECD, olemme kiinnostuneita siitä, että saamme enemmän vuorovaikutusta eri organisaatioiden ja instituutioiden välillä. Meillähän kaikilla on kuitenkin samat tavoitteet. Politiikan johdonmukaisuus äh, voi edetä sen ohjelman mukaisesti, jonka hyväksyimme vuonna 2005. Siinä pyritään todelliseen kumppanuuteen kolmansien maiden kesken niin, että kaikki maahanmuutto- ja turvapaikkakysymykset hallinnoidaan tasapainoisesti. Afrikan unioni ja EU solmivat kumppanuussuhteen vuonna 2007. Ja tämä mahdollistaa sen, että voimme tehostaa vuoropuheluamme yhteisten haasteiden täyttämiseksi me edistämme tätä kautta politiikan johdonmukaisuutta ja näin voimme huomioida maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikan välisen vuorovaikutuksen, turvan, ihmisoikeuskysymykset, sellaiset aiheet, joita yleensä käsitellään yksittäisinä kysymyksinä. Ja tämä kaikki tapahtuu yhteistyön puitteissa korkeammalla poliittisella tasolla Euroopassa ja Afrikassa. Puhemies Pöttering mainitsi aivovuodon ja sen, miten pätevää työvoimaa voitaisiin pitää alkuperämaissa, niin että he eivät muuttaisi pois. Tällainen politiikka perustuu koulutukseen, kannustimiin, EU-rekrytointeihin ja erityiskannustimin palkintoihin niille, jotka palaavat kotimaihinsa. Tämä koskee erityisesti Afrikkaa, jolla on valtavat potentiaalit ja resurssit. Siellä tarvitaan kovasti koulutusta ja huolellista äh, maahanmuuttovirtojen hallinnointia. Sen takia meidän täytyy tarjota ähm, lailliselle maahanmuutolle parempia mahdollisuuksia niin, että hallitsemme tätä aivovuotoa. Äh, tietopisteiden äh, luominen Afrikassa, esimerkiksi Malissa tällainen jo on, tätä me ehdotamme ja siitä voidaan myöhemmin keskustella lisää. Tämä on oikeastaan vain tien alku. Tämän tyyppiset aloitteet ovat menestys vain, jos voimme lisätä laillista maahanmuuttoa ja liikkuvuusmahdollisuuksia. On aivan oleellista, että globaalissa maahanmuuttolähestymistavassa äh, täytäntöön pannaan tätä politiikkaa samalla innolla kuin muitakin aspekteja liikkuvuuskumppanuus ja kierto maahanmuutto ovat sellaisia mahdollisuuksia, joiden alalla jäsenvaltioiden ja EU pitäisi tehdä konkreettisia ehdotuksia. Politiikan kehittämisessä täytyy toimia rakenteellisesti, johdonmukaisesti niin, että voimme vastata globaaleihin haasteisiin. Meidän on, on otettava tämä viimeinen tärkeä askel yhdessä. Me ymmärrämme, että se ei ole helppoa, mutta ponnistelu on välttämätöntä niin, että pidämme kiinni sitoumuksistamme eh, suhteessa vuosituhannen tavoitteisiin. Kiitoksia. Thank you. Eh, Kiitokset teille varapuheenjohtaja Wallström. Ja nyt antaisin puheenvuoron sitten viimeiselle avauspuheenvuoron pitäjälle OECDn apulaispääsihteerille Mario Amanolle. Ja mikrofoni ei päällä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa puhemies Pöttering, hyvä komissio jäsen Wallström, arvoisat parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri ilo olla tänään täällä Euroopan parlamentissa. Ensinnäkin haluaisin ilmaista olevani yhtä mieltä puhemies Pötteringin ja komission jäsen Wallströmin kanssa, kun he korostivat parlamentaarikkojen merkittävää roolia, kun keskustellaan ja edistetään johdonmukaista politiikkaa kehityksen tueksi Politiikan johdonmukaisuus kehitys, kehitys- ja maahanmuuttokysymyksissä on aiheena erityisen tärkeä näinä haastavina aikoina, kun niin kehittyvät kuin kehitys, kehittyneet maatkin taistelevat talous- ja rahoituskriisin kynsissä ja kärsivät voimakkaasta työttömyyden nousesta. Johdonmukaisuus on vaikeaa jopa huonoina aikoina, joten meidän täytyy nyt ponnistella kaksinkertaisesti, jotta me voimme hallinnoida asioita. OECD tekee oman osansa antakseen panoksensa globaaleihin ponnisteluihin vastata tähän kriisiin. Me olemme äskettäin julkaisseet strategisen vastauksen rahoitus- ja talouskriisiin. Ja siinä hahmotellaan meidän ponnistelujamme, joiden avulla haluamme auttaa hallituksia puuttumaan kriisiin ja tarttumaan mahdollisuuksiin, joilla voidaan rakentaa vahvempi, puhtaampi ja oikeudenmukaisempi maailman talous. Kriisin vaikutukset kehitysmaissa tulevat vaikuttamaan talouden elpymiseen myös OECD-alueella. Meidän pääsihteerimme herra Gurria oli hyvin pahoillaan, ettei hän voinut osallistua tähän konferenssiin. Ja kehitysapukomitean puheenjohtaja herra Deutscher, joka myöhemmin puhuu teille, pyysi viime lokakuussa tärkeimpiä avunantajia pysymään kehityslupaustensa takana, vaikka talous hiipuukin. Hallitukset, jotka kuuluvat kehitysapukomiteaan, olivat yhtä mieltä siitä, että apuvirrat pidetään avoimina sitoumusten mukaisesti. Protektionismin välttäminen ja maailmankaupan auki pitäminen ovat avainkysymyksiä kestävälle kehitykselle ja kehi, yleensäkin kehitykselle. Minä korostaisin, että kehitysapu on erittäin tärkeä osa kehitystä, mutta se on yhä enemmän vain yksi ö, palanen tätä, tässä koko palapelissä. Aloittaisin puhumalla nyt muutaman sanan sen äh, kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta ja minkä takia meidän pitäisi ajatella, että tämä on yhä tärkeämpi asia poliitikkojen kannalta. Riippuvaisessa globaalissa taloudessa OECD-maiden ja nousevien talousmaiden, kuten Brasilian, Kiinan ja Intian, politiikan vaikutuksella tulee olemaan yhä suurempi globaali ulottuvuus. Näin ollen jotta voitaisiin vastata tavoitteisiin, joilla halutaan vähentää globaalia köyhyyttä, hallitusten täytyy varmistaa, että heidän politiikkansa menee pitemmälle kuin mitä on totuttu, tai että ei ainakaan heikennetä kehityspolitiikkaa. Tätä tarkoittaa kehitysagendan johdonmukaisuus. Poliitikkoina te tiedätte, että kansalliset keskustelut, keskustelut liittyvät usein turvallisuuden vahvistamiseen tai kansallisen kilpailukyvyn parantamiseen pikemminkin kuin köyhyyden vähentämiseen. Poliitikoille tasapainon löytäminen eri eturyhmien välillä on erittäin tärkeää, mutta se ei kuitenkaan ole aina ilmiselvää kehitysjohdonmukaisuuden osalta. Meidän täytyy tunnustaa, että täysin johdonmukainen politiikka ei aina ole poliittisesti välttämättä kannattavaa, mutta epäjohdonmukainen politiikka on tehotonta ja tehottomuus ei vie tavoitteisiin. Ja tehottomuus ja epäjohdonmukaisuus myös maksaa veronmaksajille ja köyhille, köyhille, jäsen, köyhille kehitysmaille. Tämän lisäksi kehitysulottuvuuden huomiota jättäminen on lyhytnäköistä ja se tulee heikentämään muiden tavoitteiden saavuttamista, kuten pitkäaikavälin turvallisuus- tai ympäristötavoitteiden saavuttamista. OECDn kehitysyhteistyöraportissa 2007 sanottiin, että kaikkien maiden yhteisessä intressissä on auttaa kehitysmaita saavuttamaan kestävää ja laajapohjaista kehitystä. Meillä on esimerkkejä politiikasta, joilla voidaan heikentää kehitystavoitteita. Nämä saattavat liittyä esimerkiksi maataloustukiin, ilmastonmuutokseen, liikakalastukseen, terveystyöntekijöiden liialliseen liikkuvuuteen tai kaupan esteistä kiinni pitämiseen. OECDllä on ollut äärimmäisen tärkeä rooli politiikan johdonmukaisuuden edistämisessä 90-luvun alusta lähtien. OECD on selittänyt sen merkittävän panoksen, jonka kehityspolitiikan johdonmukaisuudella voidaan antaa, kun halutaan vahvistaa kehityksen tehokkuutta ja on myös tuottanut erilaisia kehitysulottuvuuden analyysejä kaupassa, maataloudessa, maahanmuutossa ja niin edelleen. Viime kesäkuussa OECD-ministerit hyväksyivät ministeritason julkilausuman kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta. Euroopan unionin kielellä tämä tarkoittaa sitä, että PCD on nyt OECDn akieli, yhteinen säännöstö. Tässä julkilausumassa vahvistetaan sitä asiaa, että kehityspolitiikan johdonmukaisuus on avainkysymys, kun vastataan globaaleihin haasteisiin kestävällä tavalla. Ministerit uudelleen vahvistivat sitoumuksensa jatkaa ponnisteluja varmistakseen sen, että kehityshuolet otetaan huomioon kaikilla eri alueilla, kuten myös maahanmuutossa. Miksi sitten maahanmuutto on niin tärkeä kehityspolitiikan johdonmukaisuuden kannalta? Sen vuoksi, että kattavalla politiikalla voidaan parantaa oletettuja maahanmuuton tuomia hyötyjä. Toiseksikin maahanmuutto on esimerkki yksi suurimmista poliittisista haasteista niiden maiden suhteen, jotka haluavat edetä kehityspolitiikan johdonmuutossa. Hyvin hallinnoitu työväestön maahanmuutto voi tuoda hyötyä kohdevaltioille, samoin kuin se voi myös hyödyttää merkittävästi lähtömaita. Maahanmuuttajien lähettämät rahat, virrat voivat merkittävästi parantaa hyvinvointia niiden keskuudessa, jotka näitä rahoja ottavat vastaan, ja niitä voidaan käyttää investointeihin, koulutukseen ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajat palatessaan lähtömaihinsa voivat, voivat viedä, tuoda näihin maihin teknologista tietoa ja muuta tietoa ja voi, he myös investoivat liike-elämään ja työmarkkinoille. On aivan selvää, että nämä vaikutukset ovat hyvin erilaisia eri valtioissa vaikutukset ovat suurimpia pienissä maissa, jossa maahanmuuttajien määrä on erittäin suuri suhteessa väestöön, esimerkiksi joissakin Keski-Amerikan, Karibian ja Tyynen valtameren saarivaltioissa. Ja näissä rahalähetyksillä on erittäin tärkeä vaikutus BKT. Toisissa maissa nämä vaikutukset ovat paikallisempia. Rahalähetykset ovat osa yksityisiä rahavirtoja ja ne ovat riippuvaisia yksityisistä päätöksistä, mutta näitä päätöksiä, näihin päätöksiin vaikuttavat myös kansallinen, sosiaali, kansalliset sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset tekijät. Meidän pitäisi myös muistaa se, että kasvu voi johtaa parantuneeseen työllisyys parantuneisiin työllisyysmahdollisuuksiin kehittyvissä talouksissa, mutta se ei välttämättä vähennä lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä maasta lähtöä, vaan koska kotitaloudet rikastuvat, ne voi, niillä on enemmän rahaa lähteä. Maahanmuutto on siis yksi monista kanavista, jolla OECD-maiden politiikka voi vaikuttaa kehitykseen. Tässä mielessä maahanmuuttopolitiikka on relevantti keskustelun aihe, kun puhutaan kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta. Voitaisiin mainita kolme konkreettista tulosta, jotka liittyvät rahoituskriisiin. Ensinnäkin maahanmuuttajien integrointille työmarkkinoille, toiseksi rahalähetykset ja kolmanneksi netti, maahanmuutto, virrat. Mennyt kokemus osoittaa, että maahanmuuttajat ovat niiden joukossa, jotka kaikista eniten kärsivät työmarkkinoilla talouden heikentyessä. Heitä on eniten työpaikkansa menettäneiden joukossa ja he myös saavat heikoimman, he ovat heikoimmassa asemassa siinä vaiheessa, kun talous ryhtyy elpymään. Erittäin merkittävät rahalähetykset, joita viime vuosina on nähty joissakin valtioissa, niiden määrä on vähentynyt tai nyt ne ovat todella kääntyneet laskuun vahvasti. Samalla näyttäisi siltä, että nämä rahalähetysvirrat ovat vähemmän häilyväisiä kuin esimerkiksi vientitulot tai pääomavirrat. Kuitenkin alhaisemmat rahalähetysmäärät tulevat myös heikentämään lähtövaltiossa olevien perheiden asemaa. Mutta monien maahanmuuttajien työllisyysnäkymätkin heikentyvät vahvasti. Tässä on suuri kuilu sekä mahdollisuuksien puute kotimaissa että mahdollisuuksien puute kohdemaissa ajavat ihmisiä liikkeelle. Tois, toisin sanoen netto virtojen osalta joissakin maissa nähdään, että kausiluonteiden maahanmuutto on heikentynyt, on vähentynyt. Talouskriisi on tehnyt työpohjaisesta maahanmuutosta alhaisemman prioriteetin OECD-maissa. Ikääntyminen kuitenkin ei tule millään tavalla väistymään ja oletetut työvoimatarpeet tulevat talouden elpymisen myötä taas nousemaan tärkeämmiksi. OECD-maiden täytyy pitää mielessään, että niiden täytyy vastata ikääntymisen asettamiseen haasteisiin. Ne tarvitsevat lisää työvoimaa. Ja niiden täytyy nostaa eläkeikää ja kääntää oikeaan suuntaan yhä kasvava, <clears throat> kasvava esimerkiksi rahavirrat, joita tarvitaan sairaanhoitoon. Nyt todellakin on välttämätöntä saada aikaiseksi toimiva, funktionaalinen, pitkän aikavälin maahanmuuttopolitiikka. Kriisi vain vahvistaa tätä johtopäätöstä. Sitten vielä lopulta sananen julkisesta keskustelusta. Maahanmuuttoon liittyvä julkinen keskustelu poliitikkojen ja hallitusten osalta täytyy olla esimerkillistä. Tämä ei tarkoita sitä, että huonoja uutisia sensuroitaisiin, mutta suurelle yleisölle täytyy antaa myönteinen viesti maahanmuuttajien roolista talouselämälle. On aivan liian helppoa, että jotkut julkiset tahot vain antavat huonoja viestejä maahanmuuttajista ja tällä tavalla he voittavat äh, suuren yleisön mielenkiinnon. Parlamentaarikkojen sellaisten järjestöjen kuin EU ja OECD täytyy olla eteenpäin katsovia, tulevaisuuteen suuntautuneita. Me kaikki täytyy tietää, että parhaat päätökset, niitä ei tehdä kriisin keskellä, vaikka silloinkin niitä täytyy tehdä ja vakavia sellaisia meidän täytyy ajatella asioita eteenpäin. Maahanmuuton, kriisin vaikutus maahanmuuttoon on todella avainkysymys. Sellaiset keskustelut, joita me käymme esimerkiksi tänä päivänä poliitikkojen kesken eri maista ja eri ö, mantereilta, ovat tärkeitä seikkoja, kun halutaan luoda suurempia liittolaisuuksia ja oppia toisiltamme. Tässä keskustelussa myös korostetaan sitä, että maahanmuutto on globaali ilmiö, joka kaipaa globaaleja vastauksia. Minä toidon, että tämä on hyvä alku uudelle perinteelle yhteisestä OECD-EU-yhteistyöstä täällä Euroopan parlamentissa, jotta voidaan vastata globaaleihin haasteisiin. Kiitos. Thank you, Mr. Amano. Uh, I'm going to give the floor now to the two... Sitten kaksi avainpuhujaa, kaksi pääpuhujaa mutta pyydän teitä puhumaan äh, vain muutama minuutin, koska meillä loppuu aika. Meillä emme, meidän täytyy lopettaa 12.30 ja meillä täytyy olla ehkä joku viisi minuuttia sinne tai tänne siinä puolen yhdestä, mutta, mutta ensinnäkin herra Deutscher, joka johtaa OECDn kehitysapikomiteaa, tätä kuuluisa DAC-komiteaa, vuodesta 2008 lähtien aikaisemmin hän oli pankissa. Hän on niin ikään ollut demokraattisten Latinalaisen Amerikan tutkimuskeskuksen johtaja, ja siksi hän puhuukin Espanjaa aivan erinomaisesta. Herra Deutsche, mukavaa, että olette paikalla. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, aloitan sinne, eh, kuinka paljon minä osaan arvostaa sitä, että tämä politiikan johdonmukaisuus on yhä tärkeämmin esille. Olen vakuuttunut siitä, kuinka tärkeää politiikan johdonmukaisuus kehityspolitiikassa on. Itse asiassa uskon, että suuri osa tulevaisuuden eh, kehityksestä riippuu siitä, että politiikka on johdonmukaisempaa ja että se näkyy myös koko hallinnon lähestymistavoissa. Mutta olen myös vakuuttunut siitä, että viime vuosina kehityssektori ei ole ollut riittävästi yhteistyössä parlamentaarikkojen ja parlamenttien kanssa. Ja tämä on fakta avustajamaissa, kuten myös saajamaissa. Siksi olenkin mielissäni siitä, että tämä yhteinen konferenssi järjestetty. Ja seuraavaksi seuraavat 50 minuuttia, 12 minuuttia, kiitos, kiitos käytän siihen, että meidän täytyy muistaa, että me emme voi unohtaa tätä nykyistä finanssi- ja talouskriisiä ja mitä se merkitsee tai mitä se voi merkitä kehitysmaille. Tämä on realiteetti ja he, ne ja me rahoitteina, meidän täytyy hoitaa tämä. Ja haluan nyt lyhyesti kertoa, miksi tämän kriisin valossa kehityspolitiikan johdonmukaisuus yhä tärkeämpää Muutama kuukausi sitten oli laaja käsitys siitä, että kehittyvät maat ja eivät, että ne, finanssikriisi ei vaikuttaisi niihin kovinkaan paljon, mutta sanoisin, että tämä on muuttunut täysin tähän päivään mennessä. On hyvin konkreettinen riski, että kehittyvät maat ö, päätyvät pahimmiksi nykyisen kriisin uhreiksi No entäpä sitten tämän kriisin mittakaava? Maailmanpankki arvioi, että yhden prosentin pudotus maailman kasvussa lisää 20 miljoonaa ihmistä köyhiä joukkoon. Tuorein IMFn ennuste näkee maailmankasvun heikkenevän vuoden 2007 3,7 prosentista vuoden 2009 vain 0,5 prosenttiin ja se merkitsee, että noin 70 miljoonaa ihmistä ajautuu äärimmäiseen köyhyyteen. Tämä on niiden 100 miljoonan lisäksi, jotka ajautuvat äärimmäiseen köyhyyteen vuonna 2008 elintarvike- ja polttoainekriisin myötä. Ja olen kovin huolissani siitä, että kaikki ne toimet, joihin olemme ryhtyneet viime vuosina, että ne tuhoutuvat Eh, jos me eh, ainakin näiden vuosituhannen tavoitteiden osalta nämä toimet tuhoutuvat. huono uutinen on se, että tilanne vain pahenee ja kasvuennusteet suurten organisaatioiden toimista, kuten OECDn toimista, niitä joudutaan korjaamaan koko ajan alaspäin jokaisen tarkistuksen yhteydessä. Mutta kasvu on kuitenkin köyhyyden vastuullisen päämoottori, ja tämä kehitys vaarantaakin kehitystavoitteet tai kehitys edistysaskeleet, johon on päästy viime vuosikymmenen aikana. Ja nyt sitten, eh, millä tavalla eh, OECDn maissa eh, taantuma vaikuttaa kehittyviin maihin? Se on vienti, yksityiset finanssivirrat, rahalähetykset ja apu. Kaikki nämä ulko, ulkoiset rahoituslähteet ovat uhan alla ja ollaan rehellisiä. Tämä sisältää myös avun. Ensinnäkin vienti. Se on selvää, että näemme, näemme että viime vuosina vienti on äh, huvennut. Maailmankaupan odotetaan laskevan äh, vuonna 2009 ensimmäistä kertaa vuoden 1982 taantuman jälkeen, mutta tämä ei ole kaikki. Äh, Kauppan rahoitus on kuivunut ja heikentänyt vientiä, ja tämä on johtanut siihen, että, että, että maat ovat joutuneet yksinkertaistamaan kauppaansa. Mitä tässä tulee yksityisiin finanssivirtoihin, joka sisältää suorat ulkoiset investoinnit, Viime syksyllä oletettiin laskun olevan melkein puolit, niin yhdestä triljoonasta dollarista vuonna 2007 noin 500 miljardiin dollariin vuonna 2008, mutta se ei päätykään tähän vuonna 2009. Nämä rahavirrat oletetaan, niin odotetaan olevan vain 165 miljardia dollaria, joka on yli 80 prosentin pudotus ja tämä ei pelkästään vaikuta investointeihin kehitysmaissa. Se on sulkenut myös pois hyvin suoriutuvat matalan tulotason maat, kuten Kenian ja Gaanan, kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta, joihin ne oli, joissa ne oli, joilla ne olivat aikaisemmin mukana. Tämä tarkoittaa sitä, että hallitusten tarve puuttua peliä ja pehmentää kriisiä on suurimmillaan, ja niiden täytyy toimia monilla tahoilla. Rahasiirrot, niin ikään ne kärsivät, koska maahanmuuttajien ansiotaso heikkenee ja työttömyys vähentää niiden lukumäärää. Tämä on sellainen asia, joka vaikuttaa suoraan, joka liittyy suoraan tämän, tähän konferenssiin. On varmaan, että siitä tullaan keskustelemaan myöhemminkin. Ja rahasiirrot ovat olleet yksi merkittävimpiä rahalähteitä kehitystä varten, erityisesti köyhien kohdalla. Näissä maissa ne ovat usein suurempia kuin suurimmat ansiot ja selvästi suurimpia kuin pääomatulot tai pääomavirrat. Lisäksi rahasiirrot ovat ajautuneet yleensä maiden köyhimpiin kansanosiin, jotka, ja näin ollen silloin on voitu vastustaa köyhyyttä. Ja näin ollen meille jää vielä apu. On selvä, että taantuma vaikuttaa myös avun tasoon ja kun katsotaan menneisyyttä, on, voidaan havaita, että vuonna 1992 taantuman jälkeen virallinen kehitysapu putosi 22 prosenttia ja sitten vasta vuonna 2003 päästiin takaisin samalle tavalle, tasolle reaaliarvolla. Mutta virallisen kehitysavun merkitys on lisääntynyt tämän kriisin myötä. Kun muut rahoituslähteet heikkenevät tai hupenevat tykkänään, on kriittistä, että apu ei seuraa tätä trendiä. Monet ovat puhuneet siitä, että, että kehitysavun, kehitysavun merkityksettömyys kasvaa, mutta totuus on se, että apu on edelleenkin suurin ulkoinen resurssilähde matalan tulotason maille. Vuonna 2005-2006 virallinen kehitysapu valhaisen tulotason maahan oli keskimäärin 48 miljardia dollaria, joka on kaksi kertaa niin paljon kuin kauppatulot ja rahasiirrot ja selvästi suuremmat kuin suorat ulkoiset Eh, suorat ulkoiset investoinnit. Herra Amano jo sanoikin, että näiden kokemusten valossa eh, OECDn pääsihteeri minä itse pyysimme eh, kehitysapukomitean maita pitämään kiinni apusitoumuksestaan ja lisäämään avun määrää ja säilyttämään apuvirrat sellaisella tasolla, jotka vastaavat, joka vastaa näitä sitoumuksia. On tärkeää, että tätä sitoumusta kunnioitetaan, joka, jolla on tavallaan unohdetaan se tyypillinen käyttäytyminen, joka on liittynyt aikaisemmin finanssikriiseihin, jolloin apubudjetteja on leikattu, koska finanssikriisi on ollut tiukentanut tilannetta. Avun lisääminen alhaisen tulotason maille on erityisen tärkeää ja monet, monet alhaisen tulotason kehitysmaat ovat edelleenkin riippuvaisia tästä ulkoisesta tuesta ja avusta, ja tämä riippuvuus lisääntyy, kun muut ulkoiset tukilähteet hupenevat tai heikkenevät. Mikä tahansa vähentyminen lisää muita shokkeja, heikentää rahataloudesta liikkumavaraa ja johtaa taloudellisen toiminnan heikkenemiseen ja lisää haavoittuvien maiden alttiutta köyhät maat eivät voi olla finanssimarkkinakriisin ja talouskriisin uhreja, jotka, joka kriisi syntyy rikkaissa maissa. Kun me katsomme taaksepäin, vuonna 2008 se oli kriisien vuosi, elintarvikekriisi, polttoainekriisi ja nyt on päällä finanssikriisi ja talouskriisi. Kaikki ovat globaaleja kriisejä, kaikki vaativat kansainvälisiä ratkaisuja ja todellakin ne osoittavat yleisemmällä tasolla, että eriytyneet vastaukset yksittäisillä poliittisilla sektoreilla eivät riitä ja todellakin kansallinen vastaus ei riitä niin ikään. Me tarvitsemme koordinoitua kansainvälistä toimintaa globaalissa maailmassamme me tarvitsemme globaaleja ratkaisuja, jotka sisältyvät myös kehittyvät maat sellaisella tavalla, miten, niistä, miten niitä käsitellään, miten ne suunnitellaan, miten, miten kattavia ne ovat ja miten ne pannaan täytäntöön. Usein kansallinen politiikka on edelleenkin globalisaation realiteettien takana tai sen jäljessä. Edelleenkin siellä puhutaan kansallisista asioista ja menetetään ote ja näkymä globaalien ongelmien ratkaisemiseen Jotta globalisaatio toimii, se edellyttää sitä, että monenkeskisyys toimii. Tämän päivän kriisit ovat äh, todellista elämää. Se ovat äh, elämän ja kuoleman kysymyksiä miljoonien ihmisten kannalta kehittyvissä maissa. Ja on erittäin tärkeää pitkän aikavälin äh, globaalin talouden kukoistuksen ja globaalin vakauden ja turvallisuuden kannalta. Meidän täytyy muistaa tämä omassa poliittisessa toiminnassamme. Siksi tänä finanssikriisin aikanakin ja erityisesti sen aikana kehitysyhteistyön täytyy olla keskeinen osa strategista kansainvälistä vastausta globalisaation haasteisiin. On selvää, että virallinen kehitysapu, yks, kehitysapu yksin ei voi kantaa tätä kehityksen taakkaa kumppanimaissa mutta kehityspolitiikan täytyy olla keskeisessä asemassa ja siitä syystä sen täytyy avautua globaalin haasteen realiteeteille. Tämä on se, missä politiikan johdonmukaisuus ja kokonaisvaltainen lähestymistapa tulee mukaan. Usean vuoden ajan DAC, siis kehitysapikomitea, on selvittänyt tätä asiaa omassa kehitysyhteistyöohjelmien vertaisar- vertaisarvio- vertais- vertaisarvioinnissaan, jossa on keskitetty instituutiollisiin ratkaisuihin, joilla edistetään politiikka, kehityspolitiikan johdonmukaisuutta. Muutama viikko sitten DAC päätti selvittää kolmea konkreettista politiikan sektoria, kauppaa, ympäristöä ja maahanmuuttoa. Ja sitten pikkuhiljaa noudatan puheenjohtajan ohjeita. Olen samaa mieltä Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa siitä, että meidän täytyy muistuttaa rahoittajamaita siitä, että ne täyttävät sitoumuksensa. Ja minusta me tarvitsemme erityisesti tänä finanssikriisin aikana parempaa globaalia yhteistyötä. Me tarvitsemme enemmän laatua mukaan lukien politiikan johdonmukaisuuden ja me tarvitsemme enemmän finanssisijoituksia kehitysyhteistyöhön, jotta pääsisimme siihen, mitä me tarvitsemme, nimittäin kehity, vuosituhannen tavoitteisiin. Kiitoksia. Thank you very much, Hart. Now the floor is to Mr. Kiitoksia ja seuraavaksi antaisin puheenvuoron David Arklesille, joka on Manpowering Globalin yritystoiminnan puheenjohtaja. Herra Arkles on tunnettu vastuu työmarkkinasuuntausten asiantuntija. Hänellä on todella laajaa kokemusta maiden auttamisesta työmarkkinoiden kehittämisessä. Hän on ollut monien hallitusten neuvonantajana ja nyt hän on maa, kansainvälisen maahanmuuttoviraston asiantuntija myöskin. Olkaa hyvä, herra Arkles. E Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, vieraat, asiantuntijat, jos täällä vielä on joku tavallinenkin henkilö, niin hänellekin hyvää huomenta. Minä edustan liike-elämän sektoria, manpoweria. Meillä on viisi miljoonaa työntekijää vuodessa, mutta minä en niinkään nosta päätäni täältä ojasta, vaan kertoisin siitä, kun olin 50 yrityksen edustajana Davosissa, niin kerronpa sen, että olen täälläkin samassa roolissa. Me olemme suuri työnantaja. Työllisyys on äärimmäisen tärkeää nyt, kun kriisi on päällä talousfoorumissa, Davosissa, kambodassa Vietnamissa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa eilen kävin ja voin todellakin kertoa, minkälaisia vaikutuksia tällä kriisillä on tavallisiin ihmisiin ja työperäiseen maahanmuuttoon, josta seuraavaksi puhun. Työssämme olemme tunnistaneet, että yli 250 miljoonaa maahanmuuttajaa on, on työn perässä ja luku nousee kymmenen vuoden sisällä 400 miljoonaan. Syy sille, että ihmiset muuttavat ympäri maailmaa, on, ovat aika selkeitä. Ilmastonmuutos, poliittiset konfliktit, ponnistelut ja kolmanneksi taloudelliset syyt. Nämä eivät lopu, koska talouserot ovat, ovat olemassa oleva seikka eri puolilla maailmaa jatkossakin. On virallisia ja epävirallisia esteitä, joista haluaisin keskustella. Työperäinen muutto nähdään usein hyvänä nousukaudella, mutta huonona asiana laskukaudella. Kertoisin, mitä tapahtuu taantuman aikaan. Tämä näkyy jokapäiväisessä työssämme ensin, jotka laskukauden aikana menettävät työnsä, ovat ne, joilla ei ole juuri pätevä, pätevyyttä ja jotka tekevät pienellä palkalla työtä. He menettävät työnsä ensimmäisenä. He, heillä on se riski, että heistä tulee pitkäaikaistyöttömiä, koska heillä on kaikista huonoin turva. Mitä siis tapahtuu näille maahanmuuttajille? Heillä on kaksi vaihtoehtoa. He voivat olla työttömiä tai sitten jäädä paikoilleen tai palata koteihinsa. Usein on virallisia ja epävirallisia esteitä myös näille vaihtoehdoille, eli syntyy todellinen ongelma. Ei pidä unohtaa sitä, että puhumme rajat ylittävistä muuttajista, on myös kymmeniä miljoonia muuttajia, jotka muuttavat maan sisällä sisäisesti, esimerkiksi Intiassa tai Kiinassa. Ja todennäköisesti luvut kaksinkertaistuvat tämänpäiväisistä luvuista, kun otetaan nämäkin muuttajat huomioon. Nyt syntyy uusia niin sanottuja urbaaneja pakolaisia. 140 miljoonaa kiinalaista meni uudeksi vuodeksi koteihinsa ja kuitenkin valtava määrä ihmisiä menetti työnsä, eivätkä he voi palata enää koteihinsa. Nyt Espanjassa monille tarjotaan, monille tarjotaan rahaa kannustimeksi palata koteihinsa maksetaan jopa bussikyytejä takaisin Itä-Eurooppaan maahanmuuttajille, jotta he palaisivat koteihinsa. Meksikossa on 30 miljoonaa rekisteröimätöntä työntekijää, jotka pyörittävät rattaita Pohjois-Amerikassa. Olin Juarezissa eilen ja Yhdysvallat äh, dumppaa äh, neljännes miljoonan työntekijää rajan yli Juarezin joka vuosi. Näillä ihmisillä ei ole paikkaa mihin mennä. Monet ovat syntyneet Yhdysvalloissa ja monet eivät edes puhu Meksikon Espanjaa. Eli ongelma todellakin on olemassa. Venäjä on pienentänyt kiintiötään maahanmuuttajille, työperäisille maahanmuuttajille suuresti. Tämä synnyttää ongelmia ja vaikutukset ovat ilmeiset. Näillä mailla on valtava taakka silloin, kun työttömyys lisääntyy syntyy tällainen uusi ilmiö, työksenofobia. Kiinassa 25 miljoonaa on kääntynyt kymmeneksi miljoonaksi, kun näitä niitä rahalähetyksiä, mitä työntekijät ovat lähettäneet, maahanmuuttajat. Kyse ei ole pelkästään kehitysmaista, vaan ulkomaiset rahasiirrot ovat äh, äh, siis äh, kohdanneet valtavia ongelmia. Usein tästä syntyy myös sosiaalista levottomuutta, valtava taakka niissä maissa, joissa työttömyys on jopa 30 prosentissa. Mitä sitten liike-elämä ajattelee tästä? Asia on hyvin suorasukainen. Tällähän nyt puhutaan kehityspolitiikasta, standardeista, tavoitteista ja sääntelystä. Mitään sääntelyä ei ole oikeastaan, äh, kun ajatellaan kansallisvaltioita. Nehän vastaavat äh, maahanmuutosta ja, ja se on tarinan loppu. Me haluaisimme enemmän kansainvälistä joustavuutta työlle. Joustavuus tarkoittaa tuottavuutta, se tarkoittaa lisää tuotosta, lisää taloutta, äh, suurempaa kulutussykliä ja kaikki olisivat tyytyväisiä ja kiitos ja piste Työ on hyvää silloin, kun se eh, liikkuu, silloin se auttaa maita kehittymään. Se on myös hyvää, koska ihmiset saavat kompensaation eh, siitä, että demografinen kehitys on niin katastrofaalinen. Työntekijät vanhenevat. 50 miljoonaa työntekijää, mistä nämä löydetään? Olisi toimittava nopeasti Egyptin ja Turkinkin kanssa koska siellähän löytyy kyllä 50 miljoonaa työntekijää korvaamaan vanhoja työntekijöitä täällä. Sitten hallinnoinnin puutteet johtavat väärinkäytöksiin. Ihmiskauppa lisääntyy. 40 000 ihmistä saman aikaan huomenna on taas myyty. Ihmisiä riistetään maahanmuutto- ja työtilanteissa. Mitä sitten liike-elämä tekee? Me teemme sopimuksia me autamme hallituksia tällä hetkellä ja myös instituutioita. Manilan protokolla oli hyvä molempien sekä lähtö- että kohdemaiden kannalta, kun ajatellaan kansainvälistä työttömyyttä. Mutta mitä poliitikot tekevät? Se kun Abu Dhabissa Manilan pöytäkirjaa edistettiin, niin kolme työministeriä ja kaksi IMOsta saivat potkut sen takia, mitä he puhuivat siellä, kun kävivät neuvotteluja. Eli täytyy olla rohkea, jos aikoo muuttaa kansainvälistä maahanmuuttotilannetta yritykset ryhtyvät suoriin toimiin. Me haluamme, että esimerkiksi Arabiemiraateissa muutettaisiin maahanmuuttotilannetta. Me olemme yhteistyössä Vietnamin viranomaisten kanssa Kiinassa, neuvomme Kiinan hallitusta miten voitaisiin hallinnoida järkevästi maaltamuuttoa. Keski-Afrikassa pyrimme hallinnoimaan niitä valtavia muuttajavirtoja, äh, kun Zimbabwesta tulee äh, talouden, taloudellisia muuttolaisia ja turvapaikan hakijoita. Tämä on teidän asianne. Me yritämme liike-elämänä korjata puutteita, joita politiikassa on. Minä en ole kovinkaan suosittu niissä paikoissa, joissa käyn, koska meillä on kovin selkeät näkemykset liike-elämässä, mutta emme me sitä välitä. Tämä on meidän näkemyksemme. Me haluaisimme teiltä seuraavaa. Pitäisi tunnustaa demografiset ongelmat. Se jää nyt kriisin varjoon. Tilanne ei kuitenkaan muutu. Demografia ei ole kehittyneissä maissa mikään valoisa asia. Sitten on, on kierto, kiertävää siirtolaisuutta Eikö voitaisi neuvotella eh, bilateraalisia sopimuksia, koska kierrosta ei koskaan saada loppuun. Ettekö voisi katsoa ne itseänne koherenttina eh, ryhmänä, jotka, jotka vastaanottavat maahanmuuttajia? Viime viikolla kongressissa pyrin saamaan vastauksen niin, että että naftan kanssa saataisiin jonkinlainen työvoimasopimus. E n on tehtävä kahdenvälisiä sopimuksia Intian, Pakistanin, Meksikon, Kiinan, Marokon ja Bangladesin kanssa. Ja EU tarvitsee erityissopimuksen Turkin ja Egyptin kanssa. Miksi Egypti? Siellä on 93 miljoonaa ihmistä, monet ovat työttömänä. He tarvitset, te tarvitsette heitä jatkossa Eurooppaan. Tilanne on meidän kannaltamme varsin suorasukainen. Tarvitaan kahdenvälisiä sopimuksia globaaleissa puitteissa. sopikaa seuraavista asioista täytyy sopia, ketkä ovat sopivia kandidaatteja muuttajiksi. Pitää kouluttaa jo ennen kuin ihmiset lähtevät kotimaistaan. Täytyy olla jonkinlainen vaihtoprotokolla. Täytyy olla turvallisia rahasiirtomahdollisuuksia, sosiaaliturva pitää olla kunnossa ja pitää olla joku paluumekanismi kotimaahan. Paluumekanismi on oltava, jotta ihmiset voivat palata kotimaihinsa ja auttaa siellä. Voisitteko myös kieltää sitä, että kielletään ihmiseltä työnhaku? ja rangaistaan siitä. Tästä syntyy paljon väärinkäyttöä. Voitaisiinko lopettaa se, että hallitukset ja viranomaiset takavarikoivat passeja ja henkilötodistuksia silloin, kun ihmiset muuttavat maihin? Nämä asiat ovat varsin, selkeitä liike-elämän kannalta. Liike-elämä katsoo, että te voitte ratkaista nämä. Voitaisiinko nyt aloittaa se? Ratkaisut ovat olemassa ja ne ovat selkeitä ja suorasukaisia. Kiitos. Uh, Tämä oli todellinen maailmankierros. Kiitoksia tästä työohjelmasta, jota meille esititte. Nyt meillä on aikaa vain kolmeen puheenvuoroon ja vastauksiin, mutta kaikki osallistujat, jotka jo rekisteröityivät puhujiksi saavat puheenvuoron iltapäivä istunnossa. Kaikilla on silloin mahdollisuus puhua, esittää kysymys ja saada vastaus. Mutta näin aamuistunnon päätteeksi me voimme antaa vaan puheenvuoron vain kolmelle tai neljälle henkilölle. Kaksi minuuttia jokaiselle. Herra Livibacci Italiasta, Italian senaatista, olkaa hyvä. Missä olette siellä? Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitokseni koskee erityisesti herra Hartlesia hänen puheenvuorostaan, koska siinä puhuttiin niistä todellisista ongelmista, jotka liittyvät maailman maahanmuuttoliikkeeseen. Sanoisinkin, että teidän globaalin yhtiönne toiminta, se sehän kattaa hallitukset ja maahanmuuttajat. Se oikeastaan pitäisi hoitaa kansallisen organisaation taho toimesta. Tänä päivänä ei ole mitään johtajuutta, ei ole ketään, joka johtaisi, ohjaisi näitä virtoja, ei ole mitään ylikansallista organisaatiota, joka huolehtisi terveydestä ja pätevyydestä ja integriteetistä e, näiden, e, ja näiden maahanmuuttajien taidoista. Tämä on valtava porsaanreikä ja meidän poliitikkojen täytyy sitten asettaa tämä agendalla todella prioriteeksi numero yksi. Kaksi ongelmaa näyttää vaikuttaa erityisen suurelta, valtavan suurelta. Tuntuu oikein vuoren kokoiselta ongelma, ongelmalta. Tämä sääntelemättömyys. USAssahan on, on miljoonia laittomia maahanmuuttajia. USA-alueella meillä on 5-8 miljoonaa aina arviosta riippuen. Nämä ovat ihmisiä, jotka jotka eivät saa oleskelulupaa. Ja Euroopan unionihan haluaisi aivan oikein, että ma- laitonta maahanmuuttoa ei ole, mutta ei haluta myöskään mitään valtavia sanatorioita rakentaa, emmekä myöskään halua mitään lähettää kaikkia pois. Mitä me teemme näillä 568 miljoonalla laittomalla maahanmuuttajalla, jotka ovat alueellamme? Minkälaista politiikkaa me voimme harjoittaa ja suositellaan? Ja kaksi asia, ongelma, joka liittyy tähän kiertävään maahanmuuttoon. Tämä on tietenkin myös tärkeä asia. Siinä on kysymys pysyvän maahanmuuton korvaamisesta. Kiertävällä maahanmuutolla on hieno juttu, mutta äh, tämä täytyy vain katsoa OECDn raportin ensimmäistä sivua vuodelta 2008. Siinä aivan oikein sanotaan, että on suuria rajoituksia, jos Tämä nähdään ikään kuin taikaratkaisuna tähän ongelmaan. Ja nyt kes puhuja keskeytettiin. Muchas gracias. Kiitokset. Questo fa all'incirca il, il 20% dei 50 milioni. Nämä ovat noin 20, prosenttia eh, siitä, mitä herra Arkles puhui. Se on todellakin globaali ongelma. Ja nyt taas mikrofoni katsotaan uudelleen. Princess de de Burkina Faso. Burkina Fasosta seuraava puhuja. Euh, bonjour, Jitma Abzeta du Burkina Faso. Hyvää päivää. Olen Burkina Fason edustaja. Minä itse olen maahanmuuttaja, olen tehnyt työtä Ranskassa ja palasin sitten Burkina Fasoon. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Manpowerin johtaja sanoi. Meidän ongelmamme on se, miten voidaan saada säästöt kannattaviin investointeihin, tuottaviin investointeihin, miten voidaan kannustaa väestöä investoimaan – väestö ei aina ole kovinkaan pätevää, koulutettua. Eikö tämä nyt toimi tämä mikrofoni? On souhaite aussi des... Halutaan nopeita ja halpoja ratkaisuja. Tämä on usein ongelma. Ja sitä, että otettaisiin käyttöön koulutuskeskuksia, koska inhimillinen pääoma on äärimmäisen tärkeää. Me olemme tehneet AFPAN kanssa sopimuksen perusammattitaidon luomiseksi. Jos perusammattitaitoa ei ole, niin, niin todellakin ongelma on suuri. Täytyy pitää kiinni aikataulusta, kaksi minuuttia per puhuja. Eli olemme luoneet nämä välineet yksityissektorin tuella on investoitu rahaa, jotta saadaan kaikki tämä aikaiseksi. Oli, olisi hyvä tehdä yhteistyötä Manpowerin kanssa niin, että voitaisiin katsoa, mitä Länsi-Euroopassa tehdään, voitaisiin tehdä eh, ja saataisiin Länsi-Eurooppaankin tällainen koulutuskeskus. Louis Michel esitti minulle kutsun, komission jäsen Louis Michel, ja Burkina Fason eh, parlamentin edustajakin on täällä paikalla. Kiitoksia. Blanco. Seuraavaksi rouva Blanco Espanjan parlamentista. Días. Hyvää päivää kaikille. Gracias, eh, señor Borrell, por haber... Kiitoksia, herra Borrell, tästä aloitteesta järjestää tämä konferenssi, joka on ehdottoman tarpeellinen näin globaalin talouskriisin aikana. Haluaisin eritoten kiittää herra Amana, jonka esitys oli mielestäni erittäin ajankohtainen. En ole niinkään yhtä mieltä Manpowerin edustajan kanssa. Tällä eh, ei ole kuitenkaan mitään tekemistä sen kanssa, mitä tulen teille nyt esittämään. Talouskriisissä, globaalissa talouskriisissä, jossa nyt olemme, kaikista heikoimmassa asemassa olevat maat tulevat äh, kärsimään tästä kriisistä el- globaalin äh, elintarvikekriisin muodossa vähintään yhtä rankasti kuin muut maat kärsivät nyt tästä taloudellisesti. Köyhimmät maat ja nousevat talousmahdit, kuten Kiina, Intia, Brasil. Ja ei pelkästään kaikista köyhimmät, vaan keskitason maat, esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa, tulevat todella kärsimään vahvasti tästä kriisistä. Jos me mietimme virallista kehitysapua ja politiikan johdonmukaisuutta, millä tavalla se voi auttaa rajoittaa maahanmuuttovirtoja, niiden muodostumista, niiden äh, laillistamista ja sitä, että maahanmuuttajat voivat tulla inhimillisissä arvokkaissa olosuhteissa työhön, niin silloin me annamme todella hyvän panoksen. Meidän täytyy miettiä, mikä on kansainvälinen yhteistyö, jolla voidaan ratkaista tämmöinen globaali kriisi. Pahoittelen, että ylitän nyt puheaikani, mutta sanon, että maahanmuutot eivät tule suurena enemmistönä palaamaan kotimaihinsa. Espanjalla on jo tänä päivänä palautusohjelmia, jotka eivät tuota tule, tulosta, koska nämä lähtömaat ovat paljon huonommassa äh, kunnossa kuin omat maamme ja me emme voi olla tässä tekopyhiä. Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron vielä yhdelle Euroopan parlamentin jäsenelle. Rova Anna Gomes Portugalista. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulen maasta, joka on satoja josta on satoja vuosia lähtenyt työntekijöitä ja hän kymmenen vuoden ajan sinne on tullut työntekijöitä meidän täytyy pystyä tasapainottamaan sosiaaliturvaamme. Olen yhtä mieltä Manpowerin edustajan kanssa siitä, että yritysyhteisö voi tehdä paljon, mutta yritysyhteisöstä, business communitystä tulee myös tämä kriisi. Siellä on, sieltä lähtee tämä rahoituksellinen ahneus, joka on johtanut tähän. Minä haluaisin esittää kaksi konkreettista kysymystä herra Deutscherille. TACstä. Minkälainen rooli teidän mielestänne on näillä rahalähetyksillä, kun ajatellaan suoria investointeja ja kehitysapu? Me, äh, me vetoamme hallituksimaan, että ne pitävät kiinni OECDn puitteissa sitoumuksistamme ja todella saavutettaisiin nämä vuosituhannen kehitystavoitteet. Miten voidaan mahdollisimman paljon helpottaa näitä rahalähetyksiä? Mitä muita instrumentteja me voimme nyt tässä kriisitilanteessa käyttää? Lähtien liikkeelle siitä, että monet maat eivät enää täytä sitoumuksiansa OECDn puitteissa julkisesta ke kehitysavusta. Ne syyttävät kriisiä vielä enemmän siitä, että ne eivät edelleenkään sitoumuksensa täytä. Eh, vielä muutama minuutti tässä vastauksia varten. Man Manpowerin edustajaan suoraan viitattiin. Hän voi käyttää puheenvuoron ensin. Uh, just very briefly, it's very hard. Ihan lyhyesti on vaikea vastata näihin erinomaisiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin, mutta haluaisin vastata herran kysymykseen, joka sanoi, että ei ole mitään kansainvälistä elintä, joka, joka vastaisi todellakin näihin maahanmuuttoasioihin. Tällaista me tarvitsemme. Vaadimme, että IMO otettaisiin huomioon ja YK on kansainvälisen rikollisuuden seurantavirasto. Haluaisimme, että olisi joku sellainen taho, joka vastaisi näistä asioista. Totta kai minun kommenttini jätettiin huomiotta. Haluaisin Halusin vain vahvistaa, että OECD on mukana tässä hyvin tärkeän, tämän tärkeän asian käsittelyssä ja me pyrimme käyttämään kaikkia mahdollisuuksia hyväksemme tässä tämän Äh, finanssikriisin, äh, finanssikriisin vaikutusten selvittämisessä. Kiitos. Kiitoksia. En voi painottaa äh, enempää tämän politiikan johdonmukaisuuden merkitystä. Ulkoministeriöt ja kehitysministeriöt, niiden täytyy olla yhteistyössä työministeriöiden kanssa. Ei ole riittävästi koordinaatiota. Ja toinen kommenttini on se, että olen edelleen hyvin huolissani siitä, että rahoittajamaat, lahjoittajamaat eivät täytä sitoumuksiaan. Meidän täytyy tehdä selväksi, että kehitysyhteistyö ja avun rahoittaminen ei ole hyvän tekeväisyyttä. Se on poliittinen investointi yhteiseen tulevaisuuteen. Se täytyy olla selvää. Suuri yleisö äh, lahjoittajamaissa edelleenkin ajattelee, että tämä on tukea vain tai pelkkää apua. Näin ei ole. Meidän täytyy tehdä parempaa työtä, jotta saisimme vakuutettua suuren yleisön ja median siitä, että tämä on strateginen sijoitus eikä mitään hyvää tekeväisyyttä. Right, but it's very difficult. Kyllä, mutta kovin vaikea tämä kuitenkin on. Seuraava puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että tulin myöhässä, mutta mutta no, varmastikin tänä aamuna täällä on varsin synkkä kuva maalattu asioista. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teille, että kun puhutaan politiikan johdonmukaisuudesta, niin maahanmuuttajakehitys kehitys on varmasti sellainen alue, jossa meillä on eniten tuloksia osoitettavana. Meillä on globaali lähestymistapa maahanmuuttoon ja tämä globaali lähestymistapa on hyvin tärkeä siihen liittyen, mitä monet ovat täällä puhuneet. Tämä kattaa maahanmuuton, maahanmuuton kehityksen ja laittoman maahanmuuton on tärkeää se, mitä täällä on sanottu tänään, että globaali lähestymistapa on nyt vaarassa ja tällä voi olla vain kaksi seurasta. Ensinnäkin täytyy pitää kiinni ja kehittää globaalia lähestymistapaa ja toiseksikin täytyy jollakin tavalla puuttua rahoituskriisiin, ei pelkästään näin sisäänpäin katsottuna. Nyt voidaan nähdä kaikkialla maailmassa ja Euroopassakin, että me katsomme eh, sisäänpäin, me teemme elvytyssuunnitelmia, tämä on oikein hyvä juttu, mutta on hyvin vaarallista, jos me jätämme nyt sitten omilleen ne maat, joista maahanmuuttajat usein usein tulevat. Ja tämän vuoksi nimenomaan puheenjohtaja Barroso ja komissio työstävät nyt ulkoista elvytyssuunnitelmaa, jossa sanotaan ennen kaikkea se, että EU-na me emme unohda kehitysmaailmaa. Me pidämme kiinni kehitysapusitoumuksista. Me mietimme innovatiivisia tapoja auttaa kehitysmaita. Me emme voi unohtaa tätä. Yksi asia on selvä me voimme edistää talouskehitystä kehitysmaissa niin, että siellä on työpaikkoja. Tämähän on ennakkoehto kiertomaahanmuutolle ja pala- maahanmuuttojen palaamiselle. Ja komission vastaus tulee olemaan tämä. Me tulemme puolustamaan ja kehittämään globaalia lähestymistapaa ja tulemme tekemään jotakin rahoituskriisin, talouskriisin osalta myös kehitysmaissa. Onko vielä muita vastauksia? Jos ei, niin haluaisin muistuttaa teille, että meidät on kaikki kutsuttu seisovan pöydän lounalle tuolla salin ulkopuolella. No, kun nyt vedimme kokouksen 10 minuuttia yliaikaa, niin aloitamme myös 10 minuuttia myöhemmin. Eli palaamme tänne, jotta palaamme tänne kello neljätoista jotta voimme aloittaa kello 14.10. The interpreters have to know that we will start ten minutes late. Thank you.